Lopetamme tämän asian käsittelyn ja niin kuin aina sanomme, että asiassa äänestetään huomenna kello 11.30 mietinnöstä ja sietinnöstä estetystä tarkistuksesta. Ja nyt meillä on muutama ilmoitusseikka, jotka meille juuri annettiin ensinnäkin neuvostolta. On tullut kaksi ensimmäisen käsittelyn kantaa ja myös komission kannanotto. Nämä asiat otetaan mukaan pöytäkirjaan. Parlamentilla on kaksi kuukautta aikaa ottaa näin asioihin kantaa huomista alkaen, 27.10. alkaen siis. Ja sitten toisaalta vihreiden ryhmältä olen saanut pyynnön, että nimitettäisiin valiokunta jäsen. Tämä laitetaan myös pöytäkirjaan ja se katsotaan hyväksytyksi, jos kukaan ei esitän vastalauseita siihen mennessä, kun tämä pöytäkirja hyväksytään. El siguiente punto del orden del día es... Seuraava kohta on ystäväni Gardia Thaul Rubialin mietintö. Se koskee innovatiivisia rahoitusvälineitä tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Olkaa hyvä, edustaja Gardia Thaval esittelijänä. Saatte nyt puheenvuoron. Kiitos puhemies, hyvä komission sen Lewandowski taas kerran, eli kolmatta kertaa tapaamme täällä täysistunnossa. Aivan siksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja lausun valmistelijoita tämän mietinnön osalta. On olemassa kolme syytä siihen, miksi innovatiiviset rajoitusvälineet ovat todella tärkeitä, jotta voitaisiin päästä takaisin järkevän, kestävän ja mukaan lukevan kasvun tielle. Vuodesta 90-luvusta alkaen julkiset investoinnit ovat jatkuvasti vähentyneet ja tilanne on nyt erityisesti pahentunut 2008 kriisin alun jälkeen. Ja toisaalta siksi, että PK-yritykset ja hankkeiden ajajat, heillä on yhä vaikeampi tilanne, he eivät pääse pääomamarkkinoille. Ja itse komissio on kolmanneksi puhunut 2020 strategiasta, sen eh, täytäntöön panoon tarvitaan 1,6 miljardia euroa. Kun näiltä välineiltä saadaan tukea, niin voimme lisätä investointeja sellaisiin hankkeisiin, joita pidetään strategisina unionin kehityksen kannalta ja markkinoiden huonon toiminnan vuoksi muuten tällaista rahoitusta ei olisi saatu. Rahoitusvälineiden käyttö mahdollistaa myös sen, että rahoitus tulee reaalitalouden hyväksi ja siitä saadaan eurooppalaista lisäarvoa. Euroopan unionissa 2000 vuodesta alkaen on käytetty näitä välineitä. Kokemusta on karttunut ja asioita on arvioitu ja tämän pohjalta voidaan parantaa niitä tulevaisuuden varalta. On vähennettävä niiden määrää ja laajentava käytettävää niitä, sitä alaa, millä niitä käytetään. Näin niistä saadaan näkyvämpiä, saadaan lisättyä kriis, kriittistä massaa ja riskiä hajautetaan, kun salkonen kasvatetaan. Ja jos me saamme aikaiseksi oman vieraan pääoman mekanismin, tämä tulee myös helpottamaan työtä. Me tarvitsemme myös juriset puitteet, jotka ovat yksinkertaisimmat, jotka eivät tuo lisää hallinnoista taakkaa välittäjille ja josta on hyötyä sekä julkisille että yksityisille sijoittajille. Ja toinen tärkeä seikka on, että näiden välineiden on oltava joustavia, niiden on voitava eh, mukautua muutoksiin nopeasti. Siksi pyydämme, että eh, parlamentti ja neuvosto budjettiviranomaisina voisimme muuttaa sitä määrää, joka on varattu kullekin välineelle tarpeiden ja käytön mukaan. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että sekä parlamentti että komissio ovat samaa mieltä näiden välineiden tärkeydestä ja niiden eh, ominaispiirteistä, mutta kuitenkaan ei ole vastattu kaikkiin tarpeisiin. Nämä välineet tulevat vaikuttamaan hyvin myönteisesti, mutta valitettavasti vain lyhyellä ja keskipitkän aikavälin tasolla. Tarvitsemme kuitenkin pitkän aikavälin ratkaisua. Tiedämme, että on säästöjä, jotka haluavat luotettavia eh, välineitä, johon investoida. On tärkeää, että saadaan tällaista pidemmän aikavälin investointia, joka edistäisi kestävää kasvua unionissa. Ja siksi pyydämme, että komissio voisi saada yhteen tämän eh, säästön ja toisaalta nämä investointitarpeet. Tarvitsemme sellaiset lainsäädännölliset puitteet, joka edistäisi tätä mm, mm, kaikkea ja erityisesti koskien Basel 3 ja maksivalmius 2 direktiivin eh, mukaisia toimintamalleja. Ehkä komission sen Lewandowski voisi tässä vaiheessa jo kertoa siitä, mitä komissio on eh, asiasta ajatellut, mutta varmasti tämä asia tulee vielä esiin. Ja vaikka neuvosto ei ole täällä paikalla, haluaisin pyytää, että neuvosto yhtyisi parlamenttiin ja komissioon, koska meidän ehdotuksemme ovat samansuuntaisia. Kiitos Eider. Ja nyt saan puheenvuoron komission jäsen ja ystävä kollega Lewandowski. Honorable. Hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Tällä kertaa täällä ei taida ministereitä paikalla. Totta kai toivotamme komission nimissä tervetulleeksi mietintönne ja todella arvostamme äh, Gardia Zapalin ponnisteluja mietinnön, mietinnön suhteen. Ja tämä osoittaa myös sitä, miten olette saanut taaksenne laajan tuen. Ja me tarvitsemme parlamentin sitoutumista, jotta voimme edistää rahoitusvälineiden roolia vuosina 2014-2020. Ja syytähän on se, että meiltä odotetaan paljon ja meidän on saatava irti mahdollisimman paljon kustakin eurosta, jota sijoitamme. Eli me tarvitsemme tällaisia vipuvaikutuksia ja kerrannaisvaikutuksia. Ja olet aivan oikeassa. Kyseessä ei ole se, että tällä korvattaisiin budjettia, vaan yritetään saada kerrannaisvaikutuksia. Tarkoituksena ei ole pienentää budjettia eikä myöskään korvata avustuksia lainoilla, sillä molempia tarvitaan ja tämä on meidän viestimme neuvostolle. Me tarvitsemme kerrannaisvaikutuksia ja että voimme käyttää käytettävissä olevat resurssit. Mutta tämä ei korvaa todellista budjettia, eikä kyseessä ole se, että lainoilla korvattaisiin avustukset. Ne ovat tärkeässä osassa EU-budjetissa. Ja miksi me tarvitsemme tätä? Sen takia, että elämme kriisitilanteessa, riskien kaihtamista esiintyy ja pankkien tilanne pitää ottaa huomioon. Pitää katsoa, mikä on pääomamarkkinoiden tilanne, pankkien tilanne Euroopassa. Ja kun ajatellaan tämän päivän tilannetta ja sitä, että luottoja ei ole tarjolla, niin meidän täytyy katsoa myös, miten tämä vaikuttaa infrastruktuuriin pitkällä tähtäimellä. Meidän täytyy vähentää riskejä, riskien kaihtamista, ja meidän täytyy rahoittaa pitkän tähtäimen hankkeita, erityisesti telekom-alalla ja liikennealalla. Ja nyt meillä on näitä pilottihankkeita ollut, ja olemme tyytyväisiä, että meillä on Euroopan investointipankin äh, kanssa nyt alkamassa hankeprojekteja vuosien 2007-2013 rahoituskehyksen alla. Ja ihan samanmukaisesti, mitä mietinnössä sanotaan, niin äh, tässä täytyy olla myös budjettisääntöjä takana ja budjettiviranomainen ennen kuin lähtee mukaan yhteisrahoitusinstrumenttiin, niin viranomaisen täytyy, sen, sillä täytyy olla kaikki tarvittavat tiedot. Ja myös ex ante, eli ennakkotehtävän tarkistuksen lisäksi täytyy myös olla valvonnassa mukana ja loppuraportoinnissa. Tätä me tarvitsemme, mutta tarvitsemme myös joustavuutta. Se on myös mietinnössä ne otettu esille. Tämä, vaikut, tämä liittyy siihen, että eri maissa ympäristö paikallinen ympäristö on erilainen ja rahoitusvälineiden roolihan on sellainen, että niitä todella tarvitaan, jotta saamme täytettyä sitä kuilua, mitä toisaalta on olemassa tarpeita Euroopassa ja toisaalta kuinka vähän on varoja käytettävissä. Haluamme kiittää teitä yhteistyöstänne, me olemme nyt hyvällä tiellä ja tämä on tie kohti elvytystä kohti todellista äh, kasvua Euroopassa. Kiiton komission jäsen. Ja seuraavaksi Jean-Pierre Audi budjetin valiokunnasta Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Aivan ensiksi Haluaisin kertoa, että Iljana Ivanova ei päässyt tänne. Hänellä on muita toimia täällä parlamentissa tällä hetkellä. Hän pyysi minua kertomaan budjetinvalvontavaliokunnan kannan tähän. Me olemme sitä mieltä, että nämä rahoitusvälineet ovat eh, tärkeitä, niistä on vaikutuksia, jotka ovat olennaisia, mutta haluaisin kiinnittää kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen raporttiin, joka koskee näitä välineitä ja niiden eh, läpinäkyvyyttä. Haluamme parantaa henkilökunnan kykyä käyttää niitä. Ja sitten toisaalta suhteet markkinoihin näitä välineitä pitäisi käyttää ainoastaan silloin, kun yksityistä tarjontaa ei ole, eli ettei pidä tulla vääristymiä rahoitusmarkkinoiden suuntaan. Ja sitten on harmi, että ei ole olemassa velvoitteita käyttää tällaisia toimia, erityisesti ajattelen nyt näitä eri verkostoja ja niitä, jotka eivät ole aivan heti kannattavia. Kiitos ja sitten Antonio Kansan, hän puhuu teollisuusvaliokunnan nimissä haluaisin nyt korostaa kaikille sitä, että minä puhemiehenä en nyt puhu näistä valiokunnista ainoastaan lyhenteitä käyttäen, vaan tiedän, että tuhannet kansalaiset seuraavat meitä eri ponnistelujen kautta, mitä me täällä teemme, ja he eivät välttämättä ymmärrä näitä lyhenteitä, vaan käytän koko valiokunnan nimeä kyseensä. Kyseessä on siis teollisuus- ja tutkimusvaliokunta. Kansan yksi minuutti. Qualsiasi ragionamento dovrebbe... Kiitos. Eh, puhemies, täytyy lähteä siitä, mitä komission jäsen otti esiin, nimittäin, että budjetti budjettien, budjetissa on liian harvoja resursseja, mutta ne välineet ja varat, mitä meillä on, on, on ne on arvioitava kunnolla sillä tavalla, että käytämme innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotka ovat erityisiä, jotka ovat, kuten esimerkiksi projekti äh, velkakirjat. Ja kautta voitaisiin tukea pk-yrityksiä sekä yksit, yksityisillä että julkisilla kumppanuuksilla. Ja että voitaisiin toteuttaa infrastruktuurityötä, joka olisi kestävää. Tämä merkitsee sitä, että voimme mennä jopa pitemmälle ja käyttää joukkovelkakirjoja, koska jos nämä projektit ovat kestäviä, niin ei ole kysymys veloista, vaan päinvastoin pitkällä aikavälillä voitoista. Ja jotta me saamme aikaan voittoa, meidän täytyy osata mennä pitemmälle kuin budjetti. Senora Kleva. Kaksi minuuttia. Edustaja Kleva, alukehitysvaliokunnan nimissä. Finanssi instrumenti e u okviru EU predstavljaju finančno podporo iz proračuna Unije u obliku posojil, jamstva. EUn e e, budjettista on annettava erilaista tukea esimerkiksi pääomainvestointeihin ja muihin investointeihin, joihin liittyy riskejä. Mukana täytyy olla myös yksityinen sektori ja tämä, tätä kautta voimme vahvistaa yrityksiä. Haluaisin kiittää esittelijä Gardia Sabaria, koska hän on ottanut mietintöön mukaan lähes kaikki tarkistukset. Vain muutama asia, jotka ovat erityisen tärkeitä minulle, ne koskevat Äh, esimerkiksi kohesiopolitiikan välineitä, koska niillä voi olla hyvin tärkeä rooli, kun pyritään saavuttamaan kohesiopolitiikan tavoitteet ja äh, se, että käytettäisiin tehokkaammalla tavalla julkisen sektorin varoja. Komissio sitä, että komissio tukisi myös tätä, niin sitä kautta me kykenemme varmistamaan tehokkaamman varojen käytön tulevana seitsemänä vuotena, ja tämä voi varmasti tulla hyväksi alueille. On myös hyvin tärkeää, että nämä välineet kaikissa rakenne- ja kohesiorahastoissa otetaan käyttöön, mutta samanaikaisesti, että käytön avoimuus ja helppous varmistetaan. Me tarvitsemme selkeät oikeudelliset puitteet, joita on helppo käyttää ja että ne saadaan käyttöön välittömästi heti, kun uusi ohjelmakausi alkaa. Jos me haluamme, että nämä rahoitusvälineet ovat menestyksekkäät, meidän täytyy parantaa myös kapasiteettia sekä hallinto että finanssilaitoksissa, pankeissa ja loppukäyttäjän luona. Ja sen lisäksi on hyvin tärkeää, että että me saamme hyvän äh, katsauksen kaikki, me nämä, tavallaan pystymme kattamaan myös äh, kaikki riskipääoma. Kiitos. Gracias, gracias. Kiitos tämän puheenvuoron aikana tapahtui nyt sellaista taas kerran, että tulkit kertovat minulle, että puhutte liian nopeasti, mutta tämä oli ehkä ongelma, joka vaikutti relekieliin vain, sillä eihän tässä kollega itse asiassa erityisen nopeasti puhunut. Eli miettikääpä nyt, miten tämä reletulkaus sujuu, sillä ei tämä puheenvuoro kovin nopea ollut, vaikka tulkit sanoivat, että puheen nopeus oli liian suuri. Näin ovat nyt puhuneet kaikki valiokuntien nimissä puhuvat ja seuraavaksi annan puheenvuoron niille, jotka edustavat eri palanttiryhmiä. Ja ensin annan puheenvuoron Dominik Rikeelle, kaksi minuuttia. Hän on Euroopan kansan puolueesta. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ensin haluaisin kiittää äh, kollega Kardia Sapalin äh, työtä, työstä. Hän on tehnyt erinomaista yhteistyötä kaikkien kanssa. Ja tämä komission ehdotus on sellainen, että sitä pitää tukea, sillä se eh, mahdollistaa reaalitalouden toiminnan. Ja vaikkakin eh, julkinen talous on tiukassa tilanteessa tällä hetkellä, niin tämä tuo tosiaan vipuja kerrannaisvaikutuksia, niin kuin oli puhetta, ja tukee hankkeitamme. Minulla on muutama eh, kommentti huomio. Eli markkinoiden pitää hyötyä näistä välineistä niin kuin pystyy ja näillä varoja pitäisi käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi. Sitten tämä pitäisi olla myös näkyvänä osana unionin budjetissa. Se, se, siinähän on riski, että unionin budjetti heikkenee. Eli nykyisin jo kansalaisten tieto EU-budjetista ei ole niin, ei välttämättä ole niin suurta. Ja sitten täytyy löytää myös tasapaino toisaalta budjettiviranomaisen kontrollin eh, sen suhteen, että miten eurooppalaisia varoja käytetään ja miten nämä sopeutetaan taloudessuhdanteisiin. Tähän pitää löytää tasapaino niin, että nämä instrumentit olisivat houkuttelevia investoijille. Sitten pitää ottaa huomioon myös pääomamarkkinoiden kehittyminen Euroopassa – ja myös pitäisi kieltää se, että nämä instrumentit sidottaisiin tällaisiin ää, äh, monimutkaisiin instru- instrumentteihin. Kiitos ja sosiaalidemokratia edustanut kaksi minuuttia, Joran Ferm. Eh. Kiitos puhemies. Suuri kiitos ennen kaikkea esittelijälle, joka on tehnyt suuren työn tämän hyvin raskaan tulevaisuuden aiheen parissa. Mietintö on valtavan hyvä. Euroopan taloudellinen tulevaisuus ei saa olla pelkkiä hätätoimenpiteitä kriisiä vastaan, vaan kysymys on saada pitkällä aikavälillä myös vauhtia talouden kehitykseen, parantaa kasvua tukevia investointeja. Kriisi ei ole seurausta ainoastaan pankki- ja finanssikriisistä, vaan se on vaikeutunut myös siitä, että investoinnit ovat pudonneet pitkän aikaa. Ja kriisin jälkeen tilanne on muuttunut vielä pahemmaksi ja nyt tasot investoinnien kohdalla ovat vaarallisen matalat. Ja kuten esittelijä sanoi, investointitarpeet ovat samanaikaiset valtavat. Ongelma tämän päivänä kansallisissa budjeteissa, EU-budjeteissa, pankeissa, ovat johtaneet siihen, että ollaan tiukkoja ja silloin me emme saa uusta rahaa. Ja silloin me tarvitsemme rahoitusvälineitä, kuten esimerkiksi projektijoukkavelkakirjoja, joita kesällä kokeilimme minun mietintöni pohjalta. Me tarvitsemme EUn budjetin takaamia EKPn lainoja ja sitä kautta katsoa, että voidaan antaa joukkovelkakirjoja, jotka ovat turvallisempia ja houkuttelevimpia, niin että eläkerahastot sen sijaan, että antavat rahojen maata tileillä voisivat panostaa infrastruktuuriprojekteihin. Minua ilahduttaa, että komissio sanoi, että nyt on jo käynnistetty konkreettisten projektien äh, aloittaminen ja sopimusten allekirjoittaminen. Tätä täytyy nyt arvioida ja katsoa, saammeko jatkossa vielä suurempia summia tuleville vuosille ja ehkäpä kokeilla myös muunlaisia malleja, jos, joilla olisi vielä suurempi potentiaali. Minä ainakin uskon, että jotta me saamme Euroopan irti lamasta takaisin työpaikkojen luomiseen ja kestävään talouteen, me tarvitsemme näitä uusia taloudellisia instrumentteja. Kiitos Jöran. Liberaalien edustajana nyt kaksi minuuttia, kaksi ja puoli minuuttia. Hyvä ystävämme Anne Jensen. Kiitos puhemies. ALDE-ryhmä on hyvin kauan toivonut, että EUn budjetti ei antaisi ainoastaan tukia, vaan voisi myös edistää politiikkaa lainojen ja takuiden ja uusien taloudellisten instrumenttien kautta. Ja me olemme työskennelleet tämän eteen monta vuotta ja siksi olemme todella iloisia tästä komission tiedonannosta. Tässä on hyvin paljon uusia hyviä ajatuksia, ja minusta meidän täytyy huolehtia siitä, että Euroopan investointipankissa on todellinen menestys, todellinen menestystarina näinä vaikeina aikoina. On hyvä muistuttaa toisiamme siitä, että meillä on myös menestystarinoita. Meidän tulee saada enemmän pääomaa niin, että saamme enemmän projekteja mahdollisimman monilla alueilla tutkimuksessa, innovaatiossa ja liikenneinfrastruktuurissa. On siis hyvin Nämä ovat siis hyvin erilaisia aloja, joista me voimme kerätä rahoja markkinoiden kautta EUn budjetin avulla. Ja kuten monet ovat sanoneet, että tällä tavalla me voimme saada paljon enemmän positiivista vaikutusta kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen. Ja sehän on se, mistä loppujen lopuksi on kysymys. Komissio ehdottaa eh, hyvin laajaa instrumenttien valikoimaa ja komissio on ihan oikeassa siinä, mutta siitä huolimatta nämä uudet rahoitusinstrumentit instrumentit eivät voi kuitenkaan korvata kaikkia tukia, eli me emme voi lähteä leikkaamaan EUn budjettia, ja kyllähän komissiokin näin sanoi. Esimerkiksi mitä tulee näihin joukkovelkakirjoihin, projektijoukkovelkakirjoihin, niin on hienoa kuulla, että ne ovat käynnissä ja että EUn takein takuin me saamme käynnistettyä esimerkiksi suuria energiaprojekteja, jotka voivat sitten helpommin rahoittaa työtänsä halvemmilla lainoille. Tällaiset lainamarkkinat on jo olemassa esimerkiksi USAssa. Eli silloin esimerkiksi äh, eläkerahastot voisivat äh, sijoittaa rahojansa tähän ja sitten heillä olisi varma äh, sijoitus ja kohtuullisen hyvä tuotto. Pilottiprojektin tavoitteena on se, että me voimme testata, onko tällaisille markkinoille intressiä Euroopassa. Ja vuoden sisään meillä ehkäpä on tällaiset markkinat, muistuttaen USA-markkinoita, niin että me pääsisimme sitten eroon tästä ongelmasta, eli että valtion kassat ovat tyhjinä ja ei voida investoida näihin liikenneprojekteihin valtion kassan kautta. Mutta siitä huolimatta me tarvitsemme myös tukia. Mutta haluan sanoa, että me tuemme komission ehdotusta. EUn budjetissa on <laughs> rajoituksia, enkä usko, että tässä nyt vaaditaan mitään suurempia rahoja enää budjetin lisäksi, joten mielestäni tässä pitää käyttää tervettä järkeä. Gracias, señora Jensen. Kiitos, edustaja Jensen. Ja seuraavaksi konservatiivit ja reformistit. Poreba, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. On selvää, että innovatiivisten rahoitusvälineiden kehittäminen voi edistää julkista investointia, joka on 90-luvulta alkaen laskenut ja meidän pitäisi aina perustaa tämä hyvän tilinhoidon sääntöihin ja niiden pitäisi tulla tukien sijaan. Niiden pitäisi helpottaa hankkeiden täytäntöönpanoa Niillä pitäisi olla oikeanpitoinen maturiteetti ja tarvitaan myös yksityisiä eh, hankkeita, joiden resurssit voidaan käyttää kunnolla. Tärkeää on, että on yksinkertaiset rahoituspuitteet, josta ei tule taakkaa välittäjille ja edunsaajille, vaan näin helpotetaan eh, asiaa sekä julkisten että yksityisten investoinnin osalta, mutta näitä käytetään kuitenkin ainoastaan lyhyen aikavälin investoinneissa, joiden pitää olla eh, tuottaa hyötyä lyhyellä aikavälillä, mutta ne eivät kuitenkaan edesauta pidemmän aikavälin hankkeita, koska pelätään riskejä. Kiitos ja lopuksi yksi minuutti edustaja Marfi vasemmistoryhmän puolesta. Kiitoksia Tähänhän liittyy Euroopan investointien romahtaminen. Yksityinen investointi on romahtanut näiden tiukkojen ää, talous, ää, taloussääntöjen myötä, jota kaikki täällä ovat tukeneet. Ja lisäksi yksityinen investointi on laskenut historiallisen matalle tasolle osana VKT, matalimmalle tasolle sitten kapitalismin tulon. Ja sen sijaan, että investoidaan, niin mieluummin spekuloidaan esimerkiksi finanssimarkkinoilla. Ja tällaista yhteiskunnan ei pidä hyväksyä, että voidaan tällä tavalla äh, pitää yhteiskuntaa äh, ikään kuin panttivankina. Ja nyt kun halutaan kerrannaisvaikutuksia tällaisilla äh, projektijoukkovelkakirjoilla, niin Kyseessä ei ole riskin jakaminen yksityisen sektorin kanssa niin, että julkinen sektori ottaa riskin ja yksityinen sektori saa voitot. Eli tässä tarvittaisiin enemmänkin julkisia investointeja. Eihän kaik, jos ajatellaan yleensä resursseja, niin ei siitä äh, ole pulaa. Siis äh, rikka, rikkailla on kyllä varaa, mutta nyt pitäisi saada näitä varoja esimerkiksi pääomaveron myötä ja sitä kautta sitten investoida julkiselta puolelta. Kiitos. Edustaja Murphy ja seuraavaksi puheenvuoron saa Ivailo Kalfin, joka puhuu omissa nimissään. Uh, Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Minäkin haluaisin osallistua esittelijän onnitteluun. Eidar Karja Saavala on tehnyt oikein hyvää työtä ja varmasti moni näistä suosituksista otetaan huomioon komissiossa lainsäädäntöä tehtäessä. Olemme monta kertaa sanoneet, että rahoitusvälineitä tarvitaan, koska näin eurooppalaista budjetista saadaan tehokkaampaa, mutta ne eivät tule kuitenkaan eurooppalaisen budjetin tilalle. Tällä hetkellä vain vähän yli 1 prosenttia budjetista eh, on mukana tällaisissa välineissä ja tarvitsemme nyt lisää kehitystä tulevaisuudessa. Välineitä voidaan käyttää rajallisesti, yleisesti, niitä voidaan käyttää sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat kaupallisesti houkuttelevia ja näin markkinoiden puutteita voidaan eh, korjata ja antaa kerrannaisvaikutuksia eurooppalaisille varoille. Minä haluaisin antaa esimerkkejä siitä, että näitä välineitä käytetään eh, tutkimuksen tukemiseen ja pk-yritysten tukemiseen. Tästä on lähdettävä liikkeelle ja rakennettava sen pohjalta. Ja meidän on päästävä siihen, mitä täällä sanotaan, vähemmän ja paremmin keskitettyjä rahoitusvälineitä. Erityisesti haluaisin sitä, että niitä ei pidä liikaa säännellä. Tarvitsemme lisää ex post valvontaa ja läpinäkyvyyttä mutta emme voi kaikkia yksityiskohtia eh, lyödä lukkoon etukäteen, muuten niitä ei käytetä oikein. Ja sitten antaisin selvästi tukea kolmelle seikalle. Ensinnäkin, että tarvitaan tällaisia mekanismeja, että EU-varat ja yksityiset varat voidaan käyttää yhdessä. Myös hyvä, että voidaan eh, laittaa yhteen nämä eri rahoituslähteet ja tarvitaan myös vapaasti virtaavia varoja tähän. Kiitos oikein paljon ja seuraavana kaksi minuuttia edustaja Vogen. que no diré como dijo anteriormente el comisario que ya no está entre nosotros hän sanoi, että hän ei ole enää keskuudessamme, niin kuin tässä komission jäsen äsken sanoi. Tämä espanjaksi ainakin kuulostaa vähän oudolta. Mutta seuraavana kaksi minuuttia, Cortes Lastra. Aivan ensiksi haluaisin onnitella eilen Karne Faavalia tästä mietinnöstä, jossa on selkeä viesti. Nyt kun on budjettirajoituksia, on tärkeää voida käyttää tällaisia innovatiivisia välineitä, jotta voidaan saada kerrannaisvaikutus Euroopan unionin budjettiin. Ne, jotka haluamme edistää unionin kehitysyhteistyötä, olemme huolestuneita siitä, että monivuotisessa rahoituskehyksessä ollaan tekemässä leikkauksia 425 miljoonaa eh, kansalaista vastustaa tällaista leikkausta, sillä he pitävät kehityspolitiikkaa tärkeänä tulevaisuuden asiana myös. Tähän tarvitaan tällaisia sekä eh, rahastoja ja haluamme ottaa mukaan yksityisen sektorin, kunhan toimitaan avoimesti ja kertaan tarkkaan toiminnasta. Rahoitusmekanismiin liittyy, liittyy kehitysrahoituksen hyväksyminen, jos tehdään leikkauksia, niin tämä aiheuttaa sen, että menetään jopa ihmishenkiä. Ja osa transaktioverosta on nimenomaan laitettava kehitysyhteistyöhön. Ja tässä viimeinen puhuja. Seuraavaksi annan puheenvuoron niille, jotka ovat juuri äsken sitä pyytäneet. Ja pyydätte tekin puhutte aivan tarkkaan nyt yhden minuutin. Ja aivan ensiksi hyvä ystäväni Elena Basescu. Domnule președinte, doresc să salut și eu propunerea Comisiei de a intensifica utilizarea Hyvä puhemies, haluan toivottaa tervetulleeksi komission ehdotuksen siitä, että tehokkaammin käytetään näitä ähm, innovatiivisia rahoitusvälineitä. Tästä on hyötyä Euroopan unionille, se investoi äh, reaalitalouden investointeja ja tällaisia mahdollisuuksia pitää parantaa. Euroopan unionin pitäisi päästä strategisiin tavoitteisiinsa ja tämä auttaa siinä. Ja on myös tärkeää, että on tällainen keskitetty koordinointi innovatiivisille rahoitusvälineille. Tämä luo kestävää kehitystä ja, ja kuitenkin se, että innovatiiviset rahoitusvälineiden määrä on kasvamassa, niin tämä vaikuttaa niiden hallinnointiin ja sääntöihin ja sen takia lainsäädäntöpuitteisto on tässä hyvin tärkeä. Sen pitää olla mahdollisimman yksinkertainen ja mahdollisimman läpinäkyvä. Ja tämän otan esille sen takia, koska innovatiiviset rahoitusvälineet ovat hyvin houkuttelevia sekä julkiselle että yksityiselle taholle. Gracias, colega. Tiene la palabra el... Kiitos ja seuraavana Joao Ferreira. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Na primeira metade da década de 90, Kiitos puhemies. Hyvä komission edustaja. 90-luvun alussa komissio teki erilaisia tutkimuksia, joissa tuli esiin eh, vähimmäismääriä, jotta voitaisiin edistää kohesiota. Sanoitte, että tarvittaisiin ainakin kaksi prosenttia eh, BKTLstä Euroopan unionissa. Ehkä jostain laatikosta tämä prosenttilasku vielä löytyy nyt on 20 vuotta jo kulunut tuosta vaiheesta. Tuolloin tuli paljon lisää eroaisuuksia Euroopan sisälle ja kuitenkin budjetti on vasta puolet tästä määrästä ja sitä jotain vielä vähentää. Minkälainen ihme tässä nyt tarvitaan, että leipiä tulisi yhtäkkiä moninkertainen määrä? Eihän meillä ole tähän tarvittavia välineitä. Ja tällaisia ongelmia tässä on. On yksityistä riskiä, jotkut voivat saada tästä e, erityistä hyötyä. Ja kohesiorahasto tunnustaa, että monessa maassa on ollut ongelmia. Tässä on erilaisia innovatiivisia välineitä, jotka vain lisäävät markkinoiden e, toimintaa, erottavat toisistaan eri alueita ja vaikeuttavat sille tielle lähtemistä, joka olisi tärkeä, eli budjetin lisääminen. Edustaja Paska, yksi minuutti. Kiitos eh, puhemies. Mm, nämä monet erilaiset eh, instrumentit ja rahoitusohjelmat ovat eh, hyvin monimutkaisia ja varmasti hyvin epäselviäkin. Ja uskon, että yksityisille on hyvin vaikea ymmärtää näiden ohjelmien rakenteita. Parempi koordinaanti ja valtavirtaistaminen näiden instrumenttien rakenne rahastojen välillä olisi hyväksi. Rahoitusvälineet tukevat eri toimijoiden kehitystä ja sen vuoksi tarvitsemme avointa informaatiojärjestelmää. Meillä pitäisi olla jonkinnäköinen yhden luukun järjestelmä, josta kaikki kiinnostuneet löytäisivät kaiken mahdollisen EUn informaation ja tuen, mitä he tarvitsevat. Ja PK-yritykset, yksityiset ja kunnat, jos me haluamme, että ne voisivat näistä hyötyä, niin meillä täytyy olla kunnollista neuvonantoa niin, että me voisimme tehdä hyvän, äh, voisimme tukea heitä heidän päätöksissään. Kiitos edustaja Paska. Ja sitten ihan viimeisenä puhujana edustaja Luhan. Instrumentele financiare inovatoare au o deosebită importanță în perioada actuală Nämä innovatiiviset rahoitusvälineet ovat hyvin tärkeitä, kun halutaan elvyttää taloutta ja päästä Euroopan unionin strategisiin tavoitteisiin. Harmittelen kuitenkin sitä, että soveltamisalaa ei ole vielä määritelty. Ja tähän saattaa tulla tarkistuksia tai muutoksia hyvinkin nopeasti ja tämä liittyy sitten lyhyen tähtäimen ja keskipitkän aikavälin kannattavuuteen. Minä haluaisin, että näitä instrumentteja ja välineitä käytettäisiin, jotta saataisiin aikaiseksi kestävää ja älykästä talouskasvua. Ja myös julkisia ja yksityisen tahon välisiä kumppanuuksia pitää rohkaista. Ja tässä äh, mukana pitäisi olla pk-yritysten, jotka tarvitsevat tukea, jotta voivat olla mukana innovaatiossa, jotta saisivat, mukaan, saisivat rahoitusta mukaan ja myös sitten, että miten investoijat pääsevät mukaan näihin uusiin välineisiin. Sitä varten täytyy järjestää tiedotuskampanjoita, laajoja sellaisia, koko Euroopan unionissa. Kiitos. Gracias, eh, kollega. Kiitos, hyvä kollega. Ja seuraavaksi komission jäsen Lewandowskin voi komission puolesta vastata näihin esitettyihin huomioihin. Kiitos ihan lyhyitä kommentteja. Yleisesti ottaen täällä on tuettu ajatusta, että rahoitusvälineet voisivat saada tärkeämmän roolin unionin rahoittamisessa jatkossa. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Tarve on selvä ja on budjettirajoitteita ja meillä on tällainen aukko, jota on täydentävä näillä välineillä, joita on osittain jo kokeiltu, mutta joita pitäisi osittain vielä kokeilla paljon laajemmin. Ja tässä on toimittava tiettyjen ehtojen mukaisesti. Eli kyseessä on uudistettu varainhoitoasetus. No ensinnäkin halutaan yksinkertaistaa sitä, tätä esitetään yleensä. Ja sitten on uusi osio, joka koskee innovatiivisia rahoitusvälineitä ja nämä säännöt kertovat, miten pitää suunnitella ja hyväksyä, panna täytäntöön ja seurata näiden välineiden täytäntöön pannoa. Tämä on hyvin tärkeää budjettiviranomaisille ja neuvostolle ja jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille. Kiitos siis Eider tästä erinomaista työstä tässä hyvin, tähän hyvin hankalaan asiaan liittyen. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tällä tiellä on jatkettava. Kiitos komission jäsen ja seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Gardia Saavalla. Ja näin lopetamme tämän asian käsittelyn esityslistan. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Lewandowski. On totta, että lisättävää ei oikein enää ole täällä. Kaikki puhujat ovat jo määritelleet sen, minkälaisia innovatiivisia rahoitusvälineitä tarvitaan seuraavalle kaudelle. Puhuttiin yksinkertaisuudesta, avoimuudesta ja tiedotuskampanjoista, jotta ihmiset voivat saada tietoa näistä välineistä, että niitä on olemassa PK-yritysten käyttöön. Usein unionin byro Kratia vaikuttaa hyvin monimutkaiselta ja kaukaiselta ja mietinnössä sanotaan myös, että on annettava tietoa näistä välineistä ja on koulutettava sekä alueita, että pankkeja, pk-yrityksiä, jotta kaikki osaisivat käyttää näitä rahoitusvälineitä ja että kaikille tulisi tietoa, että ne ovat käytössä. Ja vielä pientä, pienen selvennyksen haluaisin antaa. Joskus ei täysin ymmärretä, milloin näitä käytettäisiin, milloin ne tulevat avustusten sijaan. No on kolme mahdollista tilannetta sijoitusten osalta. Ensinnäkin on optimaalinen tilanne, jolloin tuotaan selkeästi voittoa ja näin. Nämä voivat olla suoraan markkinan rahoitteisia. Sitten on muita tapauksia, joissa hankkeet eivät ole kovin Eh, kannattavia, mutta niistä saadaan selkeää lisäarvoa. Tämä liittyy jo avustuksiin, mutta sitten on tällainen keskivälin tilanne myös, eli että kannattavuutta on aika paljon, mutta eikä tarpeeksi, että voitaisiin lähteä pääoma markkinoille tai velkamarkkinoille. Tässä yhteydessä voidaan ottaa käyttöön sitten nämä rahoitusvälineet, eli missään tapauksessa rahoitusvälineitä ei oteta tukien sijaan, eivätkä ne voi missään tapauksessa väärentää markkinoita. Ja lopuksi haluaisin myös tehdä selväksi sen, että no herra Murphy täällä sanoi, että yksityinen investointi on vähentynyt ja on nähty, että rahoitusmarkkinoilta on menty suoraan spekuloimaan, mutta näiden välineiden tarkoitus on välttää tämä. Haluamme tukea sellaisia strategisia hankkeita, jotka tulisivat spekulaation tilalle. Kiitos Eider. Eider, jos sallit, tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että minä voin todeta, että iso isäsi Espanjan demokraattisen vastarinnan yksi sankareista, Ramon, olisi ollut oikein tyytyväinen siihen, että sinä täällä käytit tämän puheenvuoron. Huomenna äänestämme siis tästä asiasta kello 11.30. Ja seuraavaksi pääsemme kohtaan, jossa puhumme komission julkilausumasta koskien Tonavan alueen strategiaa. Komission jäsen Shevkovic on paikalla. Hän voi siis komission nimissä esitellä meille tämän julkilausuman. Ole hyvä. Mikrofoni ei ole päällä. Now it works. Nyt mikrofoni toimii. Niin, Donava strategia on hyvin tärkeä strategia Euroopan unionille, sillä tämä alue kattaa 14 maata. Osa niistä on EU jäsenmaita, osa ei. Ja siellä asuu noin 100 miljoonaa EU-kansalaista. Ja kun tämä strategia otettiin esille, niin silloin oli